explicaciones de voto. Äänestysselitykset. Äänestysselitykset. Karasin mietintöön ensimmäisenä Stressak. Señor Streshek, tiene la palabra. Streshek, olkaa hyvä. Předsedající, pane předsedající. Hyvä puhemies. Haluaisin selittää äänestymiskäyttäytymistäni. Niin ja tilastotietojen laattojen liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä koskevasta mietinnöstä. Se on hyvä mietintö, mutta äänestin tyhjää, koska en ole samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Eurostatin pitäisi olla määräävässä roolissa. Tekemällä ennalta ilmoittamattomia vierailuja kansallisiin tilastoviranomaisiin. Kiitoksia. Sitten herra Hannan. Hannan! Está... Disculpe, señor presidente, no le oí con todo esto. En nähnyt, kun täällä on niin paljon hälinää. Josta usted... että Jukka se nyt häiritynyt vai? Uh, Mr. President, it... Puhemies, niin. Ensin muodostunut puhua Kreikan tapahtumista tragediana. tragediana. Emmekö me voi kuitenkin äh, ne määritellä tragediassa klassisessa mielessä? Meillä oli tämä äh, nousu, nousukauden aika, jossa todettiin, että, uh, että saksalaiset ja kreikalaiset olivat sitten äh, aivan vaihtokelpoisia. Ja nyt meillä on sitten tämä Kathar siis lopussa tämä jossa on todettu, että markkinat ovat joudunut korjaamaan tilanne, Kreikan pitäisi lyödä omaa rahansa ja pyrkiä takaisin Euroopan markkinoille. Me perustelemme sitä paremmilla tilastoilla, aluetuella, verotuksen tehostamisella tai muilla eurooppalaisilla välituloilla, mutta emme me tässä muuta tee kuin tulee tuominneeksi eh, kreikkalaiset, samaan syssyyn muutkin välimeren asukkaat eh, eh, tässä lama, laman taantumuksen ja, ja työttömyyden aikaansaamisesta, mutta siinä me tavallaan ammumme omaan nilkkaamme, koska me haluamme pitää tietysti omien työntekijöiden työllisyyttä yllä. Kiitos herra Hanan. Herra Kiitoksia, hyvä puhemies. Uskoakseni kun tarkastellaan tilastotietojen laatua menneisyydessä jossa jäsenvaltiossa on aivan selvää, että siellä niitä kyhättiin itse, eivätkä ne heijastelleet oikein maan taloutta. Ymmärrän, että vaaditaan parempaa tilastotietoa. Varmaankin kaikki ymmärrämme sen. Mutta kysymyksessä on se, että tätä ei tulisi käyttää tekosyynä sille, mitä on nimitetty eurooppalaiseksi taloushallinnoksi. Sitä ei tulisi käyttää tekosyynä EU-toimielinten ja komission pääsylle kansallisen jäsenvaltion budjettiin, ennen kuin nuo budjetit on esitetty noiden maiden parlamenteille. Älkäämme hyödyntäkö kriisiä ja tehtyjä virheitä tekosyynä jotta voidaan saada lisää eurooppalaista taloushallintoa. Niitä tulisi hyödyntää, jotta oppisimme tuosta kriisistä, keräämme tietoa ja kaikki saamme asiamme järjestykseen. Kiitoksia. Nyt seuraavaksi herra Oleginacin mietintö. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Kelam. Gracias, presidente. I supported the... Minä äh, äh, äänestin äh, Temeri-strategian puolesta ja olin tyytyväinen siitä, että minun muutosesitykseni otettiin huomioon, mutta paikka paikoin olisin halunnut, että olisi siis selvitty, sel, asiat ilmaistu paljon selkeämmin, mitä esimerkiksi tulee kohtaan 34, jossa vedotaan komissioon, että se että huolehtisi energia- ja infrastruktuurihankkeiden ähm, ympäristövaikutusarviointia. Mutta emme siinä yhteydessä kuitenkaan muista mainita, että, että komissio ei sitten kuitenkin tällaista puolueetonta äh, vaikutusten arviointia äh, ympäristön suhteen tarjonnut Nord Stream-hankkeen yhteydessä. Ja me äh, vetoamme Espoon yleissopimukseen uusien, uusia maita liittymään, mutta aivan erityisesti Venäjän olisi tärkeää tähän sopimukseen liittyä. Silloin olisi saavutettu tavoitteet. Kiitos herra Kelam. Rova Matsoni. Kiitos puhemies. Minä olen antanut tukeni tälle päätöslauselmalle. Minusta erittäin tärkeää tämä aloite, että se menee eteenpäin Itämeren alueelle. Se on hyvä, että siellä vihdoinkin tänne on otettu tämä makroalue käsiteen järjestelmän mukaan. Mielestäni tämä aloite on kiitettävä poliittisesti, mutta myös strategisesti. Tämä sisältää paljon arvokasta myös itse varsinaisessa operatiivisessa strategiassa. Erityisesti erittäin tärkeää on uudet näkymät, joita tämän aloitteen myötä saamme. Voimme nyt kuvitella sen, että voidaan muitakin makroalueita luoda. Voidaan käyttää tätä kokemusta ikään kuin koehankkeena, antaa uutta pontta mahdollisesti muulle yhteisön Tässä aloitteessa kuitenkin kääntyisin komission puoleen, että siellä enemmän myös huomioitaisiin rahoitus. Olen täysin samaa mieltä sen EIN kanssa, jonka olemme ilmaiset kaikilla tasolla, ettei käytetä mitään uusia lisävaroja tähän, vaan olen myös yhtä lailla vakuuttunut siitä, että ilman voimavaroja nämä suuret hankkeet makroalueiden hyväksi eivät pääse eteenpäin. Tässä tarvitaan sääntelyä myös voimavarojen osoittamiseksi. Kiitos. Kiitoksia Rova Seuraavaksi Rouva Morkkunaitte. Yes, Kiitoksia, puhemies. Äänestin tämän asian puolesta. Olen ilahtunut siitä, että se hyväksyttiin. Siinä kysymys on Itämeren strategiasta. Ja siinä velvoitetaan koordinoimaan jäsenvaltioiden toimet ja ottamaan huomioon alueellinen kehitys tässä puhutaan useista eri toimista, joista yksi on ekologinen. Ja olen ilahtunut siitä, että omat tarkistukseni jotka koskivat sitä, miten arvioidaan mahdollista vaikutusta ympäristöön, infrastruktuurin ja energiahankkeisiin, millä tavalla, että ne ovat myöskin hyväksyttyjä. Olen samaa mieltä siinä, että tämän strategian pohjalta meidän tulisi vahvistaa yhteistyötämme kolmansien maiden kanssa. Olen myös ilahtunut siitä, että strategiapuolivälin arvioinnissa olemme jo edenneet kovasti tähän suuntaan. Kiitoksia Rauha Markkuna, että seuraavaksi Kratsan mietintöä. Ensimmäisenä rouva Vaidere. Atvainojos president kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltijas jūras stratēģiju. Puhemies, minä, halusin, minä olisin halunnut puhua tästä Itämeren strategiasta. Saanko sanoa siitä nyt jotain? Niin, herra Koiras, voiko nyt sitten sanoa muutaman sanan Itämeristrategiasta, koska siihen olin ilmoittautunut. No siitä, siitä vaan, sanoo puhemies. Niin, siis Itämeristrategiasta, Itämeren alueen, alue tarjoaa koko joukon kehittämisen mahdollisuuksia. Se on jo saanut on jo EU-rahoitustakin rahoituslupaukset. Mutta me tarvitsemme äh, äh, rakenteen, joka sitten toteuttaa tätä strategiaa. Tarvitsemme koordinoituja yhteistoimintaohjelmia yksityisellä sektorilla, tarvitsemme innovaatiota, tutkimustyötä, ja me olemme äh, myöskin pyrkineet yhteiseen patenttipolitiikkaan Itämeren alueella. Meidän pitää tiede- tiedemiesten yhteistyötä kehittää samoin tai parantaa, koska taloudellinen kehitys nimenomaan tästä strategiasta suuressa määrin tällä alueella riippuu. valtika projekti on pantu jäihin, se pitäisi aktivoida ja elvyttää, ja sitä pitäisi entisestään mm. kehittää. Ja innovaatio- ja infrastruktuurihankkeet pitäisi siirtää tärkeimpien hankkeiden listan kärkeen. Ja, siksi nyt sitten Rova Kratsan mietinnöstä muutama sana. Puhemies siihen, siihen sitten antaa luvan. Ja kyllä ja niin, nyt sitten aluepolitiikasta sananen. Kohesiopolitiikka ja strategia pyrkii äh, äh, auttamaan niitä alueita, joissa, erityisen, joissa työttömyys on e-, erittäin suuri, jotka, jotka ovat muuttotappiokuntia. Siihen on 74 miljoonaa luvattu, mutta alueiden välillä on suuret erot. Jotkut ovat kärsineet talouskriisistä enemmän kuin toiset. Tämä apu on välttämätöntä ja sitä täytyy tarjota ja se täytyy, sitä täytyy, täytyy panna etusijalle tässä lupien tai avustusten myönnissä. Niin ikään aluepolitiikan saralla tarvitaan tukitoimia erityisesti silloin, kun keskiarvo on, on alle EUn keskiarvon tasoon. Siis meiltä odotetaan käytännön tukitoimia PK-sektorilla aivan erityisesti, erityisesti mitä tulee sitten innovatiivisen taloudelliseen hanketyöhön. No, Kiitoksia herra Hanan. No niin, nyt te voitte ilahduttaa meillä klassisen Kreikan tuntemuksellanne. Vuori kiitokset herra puhemies. Ja mikä hauska ilo nähdä myös teidän puhemiehet paikalla. The richest countries in Europe Puhemies, mitkä ovat kaikkein rikkaimmat valtiot Euroopassa? Tai ne maat, joissa ovat kaikkein varakkaimmat kansalaiset. Katsoin OECDn tilastoja vuonna 2008, se on viimeisin tilastovuosi. Maat, jotka ovat varakkaimmat, ovat EFTAn jäseniä. Riippuu siitä, mitä niille on tapahtunut. Pankkikriisi, suhteeton vaikutus Sveitsiin ja Islantiin. Tämän alueen maiden tulot on 240 prosenttia enemmän kuin Euroopan unionissa, kaksi kertaa rikkaampia kuin EU-jäsenvaltioiden. No miksi? Ehdottaisinpa, että se saattaisi liittyä siihen sopimuksen, jonka nämä maat ovat solmineet Euroopan unionin kanssa, jossa maat saavat olla nauttia neljästä vapaudesta, mutta ovat yhteisen kalastuspolitiikan, maatalouspolitiikan ulkopuolella, saavat itse valvoa rajojaan, Niillä on omat tuulilaitokset, ne voivat hoitaa itse omat energiavarantonsa ja voivat ottaa yhteyksiä kolmansiin maihin ilman, että niiden täytyy joutua kärsimään yhteisestä ulkotarifista. Emmekö mekin voisi saada aikaiseksi jotain tätä, mitä 4 miljoonaa norjalaista ja 7 miljoonaa sveitsiläistä ovat saaneet aikaiseksi. Me olemme 60 miljoonan jäsen, kansallisen valtio, Varmaankin me voisimme onnistua ihan yhtä hyvin kuin hoitaisimme omat asiamme omien etujemme mukaisesti. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, eh, puhemies. Aina kun puhumme talous- ja rahoituskriisistä, on tärkeää eh, katsoa taaksepäin ja ottaa, pyrkiä ottamaan kriisistä opiksi. Olemmeko nyt näin tehneet? että siinä taustana oli asian, asiaton sääntely, jonka ansiosta Yhdysvaltain pankit saattavat lainata rahaa ilman asianmukaisia vakuuksia siellä, joka, joka kymmenes ei kykenyt, kykenyt lainoja takaisin maksamaan, ja näin kriisi sitten levisi kuin kaikkialla maailmalla. Olemmeko sitten oppineet nämä ää, läksymme? Maissa painetaan rahaa niin kuin sekä paperia. Jos, ää, ja aina kriisi, kriisin ennustanut taloustieteilijä totesi, että, e-, e-, koska rahaa on paljon tarjolla, silloin yritykset alkavat syöttää huonoihin kohteisiin, mistä tulee markkinakupla ja koko homma puhkia. Näinhän se, näinhän se syntyi ja on, kannattaa nyt todella ottaa tästä opiksemme. Kiitos herra Sitten seuraavaksi Kantsanin mietintö. Puheenvuoron saa herra Mikolasikin. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Kanchonin mietintö koskee linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia. Vammaisia kohtaan kohdistuu syrjintää yhä edelleen YK on yleisopimusta huolimatta. Tasaveroinen liikennevälineiden käyttö on ehdoton edellytys tasa-arvolle. Vammaiset, mukaan lukien näkövammaiset ja sokeat, joutuvat syrjityksi julkisissa liikennevälineissä. Ne tarkistukset, jotka vahvistavat vammaisten oikeuksia, ovat erittäin kannatettavia. Ja säännökset, jotka koskevat erityiskoulutusta, jota tarjotaan linja-autoasemien henkilökunnalla, on myöskin erittäin hyvä asia. Kiitos, Mikola, sitten Rovaroitovaa. Děkuji, pane předsedo. Výsledek hlasování o zprávě Kancian ukázal... Puhemies kansanin mietinnän äänestystulos on osoittanut, että Euroopan parlamentilla on selvät sävelet, mitä tulee kansalaisten oikeuksien painotuksiin, mitä tulee bussiliikenteeseen. Näin olemme kyenneet parantamaan matkustajien oikeuksia, aivan erityisesti vammaisten tai liikunta, liikuntarajoitteisten ongelmia. Viittaan tässä artiklaan 11 aivan erityisesti, jossa Eh, kielet, eh, estetään, eh, kielletään varausten tekemisen estäminen. Tämä vahva Euroopan, vahva Euroopan parlamentin päätös on haaste neuvostolle. Varmaankaan neuvosto ei tässä enää pysty ottamaan takaskelia. kiitoksia. Ruvaroita sitten Rova Harkin. Thank you, Mr. Chair. I... Kiitoksia, hyvä puhemies tuin tarkistusta 15, koska tuen sitä poikkeusta, joka myönnetään tilapäisesti kotimaiselle, alueelliselle ja paikalliselle palveluille. Jotkut näistä vaatimuksista joutuvat erityisesti pk kannettaviksi ja jotkut saattavat joutua lopettamaan toimintansa. Ja tämä aiheuttaa sen, että silloin myöskään asiakkailla ei ole julkista liikennepalvelua käytettävissään. Varsinkin maaseudulla tämä on tärkeä kysymys. Varmaankin kaupunkialueilla tilanne on ihan hyvä ja alueellisestikin, mutta maaseudulla tilanne voi muuttua hankalaksi, jos tämä lainsäädäntö hyväksytään. Kun pyritään löytämään sellainen tilanne, jossa liikennealan toimijat eivät enää halua toimia tuolla alueella – Minun mielestäni tämänhetkisessä taloustilanteessa hyvä kompromissi olisi mahdollistaa tietyksi ajaksi poikkeus. Kiitoksia Rova Harkin. Seuraavaksi herra Sterksin mietintö. Laviasa puheenvuoron. Signor Presidente, cari colleghi. Hyvät kollegat, puhemies, minä äänestin tämän mietinnön puolesta, joka liittyy yhteisön jäsenvaltion satamien saapuvia ja satamista lähteviä aluksia koskeviin ilmoitusmahdollisuuksiin. Mielestäni tällaisen alueen luominen ilman esteitä te- tehostaa myös ra- rannikkoliikennettä. Jos ajatellaan merikaupaliikennettä, niin se on kärsinyt monimutkaisesta tilanteesta. Siihen on tullut myös se, että on hyvin vähän yhdenmukaistettu tämän alan säännöstöä, koska toimeenpannaan direktiiviä 2002 hyvin eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Tästä syystä me tarvitsemme täsmällisen yksityiskohtaisen direktiivin, joka minimoi erilaiset tulkintamahdollisuudet. Tämän uuden säännöstön tarkoituksena on saada aikaan yksinkertaisevat halli, yksinkertainen niin että huomioon myös uusi informaatiotekniikka. Siksi minä toivon hyvää yhteistyötä jatkossa eri toimivaltaisen viranomaisten kesken. Kiitos. Sitten Grossin mietintö, herra Kiitos puhemies. Tämä liikennealue ja ympäristöön ovat hyvin keskeisiä Euroopan unionille. Kun ajatellaan sisämarkkinoiden kilpailukykyä tai jopa kansanterveyttä tai kaupunkiliikennettä, mutta yhtä lain tieturvallisuutta. Se, että me vahvistamme tästä näitä virastoja eri liikennemuodoissa ja voimme näin myös päästöjä vähentää. Euroopan unionilla on omat velvollisuutensa tarjota strategiaa liikenteelle niin, että voidaan taata kestävyys ja tehokkuus. Paitsi, että meillä on rahoitusta riittävästi, meidän täytyy myös vastata haasteisiin asianmukaisella tavalla. Siksi olen antanut tukeni Grossin mietinnölle. Mielestäni se on perustunut hyvään yhteistyöhön. Kiitoksia, herra Antinocci. Sitten Prova Muscardini. She's not there. ei ole paikalla. Puheenvuoron saa herra Takkula. Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että kun puhutaan liikenteestä, että pyritään luomaan kestävää tulevaisuutta liikenteelle ja sitä kautta voidaan huolehtia siitä että myös liikenteen päästöt tulevaisuudessa ovat entistä pienemmät huolimatta siitä tosiasiasta että kun tällä hetkellä katsotaan kokonaisuutta niin liikenne on pieni tekijä siellä kymmenen prosentin alapuolella oleva mutta kaiken kaikkiaan on tärkeää että kun me luomme kestävää tulevaisuutta niin se tapahtuu kaikilla sektoreilla. minusta on erittäin tärkeää tässä huolehtia siitä että samat säännöt voivat päteä koko euroopan unionin alueella ja tällä hetkellä on joitakin ongelmia kuten tiedämme muun muassa laivaliikenteessä että on erilaisia, erilaisia tuota, määräyksiä eri alueille ja tässä suhteessa on huolehdittava siitä että samat säännöt koskevat koko euroopan unionin aluetta kun näitä säästöjä tehdään ja liikenteen kestävää tulevaisuutta hahmotellaan. Ja on erittäin tärkeää että voidaan myös satsata tutkimukseen teknologiaan ja innovaatioihin jotta voidaan löytää sellaisia kuljetusmuotoja ja, ja myös kulkuvälineiden päästöjä saadaan alaspäin tulevaisuudessa. Takula. Kiitoksia herra Takkula. Sitten seuraavaksi Iturgatsin mietintö. Ensin herra Mastella. Si, signor Presidente. Herra puhemies, se, että Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin vetomusvaliokunnan merkitys kasvoi kansalaisten näkökulmassa. Epäilemättä tämä on väline, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden tuoda parlamenttiin huolenaiheita ja murheet, jotka liittyvät poliitikkojemme vaikutuksiin tai mikä Euroopan unionin lainsäädännöllä on vaikutusta arkeen. Myös tämä on nähty se, että vetomuksia on tullut enemmän liittyen oikeuteen ympäristöön, sisämarkkinoihin ja niin edelleen. Kuten aikaisemminakin vuosina, eh, voimme vain toivoa, että viestintä paranee eri vetomusvälineiden osalta, että me saamme yhden luukun periaatteen ratkaisun löytämiseksi, jos mahdollisesti oikeuksia on loukattu. Olemme samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että me tarvitsemme myös interaktiivisen verkkosivun, jotta kansalaiset saavat tietoa ennen kuin tekevät päätöksen, kenen puoleen kääntyä, mitä mekanismia käytetään. Gracias. Kiitoksia herra Mastella. Herra Kallan, haluatteko tästä nyt puhua? Tästä mietinnöstäkin, no niin. Ei kun odottakaa, odottakaa. Rouva dere kun nyt tulee ensin ja sitten te. Sopiiko näin? Rouva dere olkaa hyvä. Paldies, te kungs. 2009. gada... puhemies 2009 Euroopan parlamentin vetomusvaliokuntaan tuli 1950 eh, eh, vetomusta niistä hyväksyttiin vain alle puolet. E, tämä merkitsee sitä, ettei, ettei kansalaisilla ole riittävästi tietoa siitä, miten he voivat kääntyä suoraan parlamentin puoleen. Minä haluaisin viitata vetomusvaliokunnan nettisivustoon ja sen parantamistarpeeseen. ihmisten pitäisi saada tietoa Solvitin, Solvit-ratkaisusta ja sitä kautta voivat sitten internetin välityksellä lähestyä parlamenttia pulmissaan. On tärkeää selvittää reitit vetomusten tekemiseen. Siksi olen tätä mietintöä tukenut. Nyt herra Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Vetomusvaliokunta on yksi Euroopan unionin suurista menestystarinoista. Varsinkin olen nähnyt sen aivan kuten muutkin jäsenet, että se lohduttaa ja kuuntelee ihmisiä, jotka ovat joutuneet törmäämään turhautumisen ja byrokratian muurin omissa maissaan. Kuitenkin toiminta täytyy parantaa huomattavasti. Ensinnäkin meidän täytyy viedä tätä viestiä enemmän kansalaisille. Toiseksi meidän täytyy nopeuttaa prosessia. Kolmanneksi jäsenvaltioita täytyy pakottaa vastaamaan kysymyksiin nopeammin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Ne eh, rikkovat prosessia viivyttelemällä vastauksissaan – mutta haluan ehdottomasti kiittää komissiota ja kaikkia muita, jotka ovat mukana ja siitä te kuuntelevat niitä, jotka tarvitsevat tätä kaikkein eniten. Kelly, Mr. Kelly, next. Kiitoksia Kelly. Kelly, ensi kerralla älkää unohtako sitä, että pyydätte pääsyä luetteloon ennen kuin aloitamme äänestysselitykset. Te ette olleet luettelossa, siksi en pyytänyt teitä puhujaan. Minun vikaani tästä jotain opin. Eh, passamos al informe. Sitten seuraavaksi Turun sen mietintö. Ronchu lisää puheenvuoron. Ringrazio, presidente. Kiitos, puhemies. Kriisi on iskenyt erityisesti nuoriin eurooppalaisiin, siksi heillä ei ole juurikaan näkymiä ammattiuraa ajatellen, eivätkä saa varmuutta tulevaisuudessa. 20 prosenttia alle 25 vuotiaista on myös työttömänä. Viisi miljoonaa ilman tulevaisuuden näkymiä. Onneksi, jos ajatellaan talousnäkymiä tai väestönäkymiä tulevina vuosina, niin ehkä tulee 80, uutta, 80 miljoonaa uutta työpaikkaa, mutta se edellyttää toisenlaista ammattiprofiilia. Uudet sukupolvet joutuvat vastaamaan vakavaan haasteeseen ja meidän täytyy huomioida se myös Euroopan unionissa. Me

Ačiū, ponas pirmininkė. Jaunimo nedarbas. Kiitoksia, puhemies. Nuorisotyöttömyys on todella vakava ongelma tänä päivänä. 20 prosenttia minun ikäisistäni on työttömiä Euroopan unionissa. Äänestin Euroopan parlamentin kannan puolesta, koska mielestäni me välitämme näin merkittävän viestin sekä komissiolle että jäsenvaltioille tästä tilanteesta, joka liittyy nuorisotyöttömyyteen. Hyväksyn mietinnön esittämät ajatukset ja Erasmus-ohjelma tulisi tukea yhä edelleen. On tärkeää painottaa sitä, miten merkittävä epävirallinen koulutus on nuorisolle ja meidän tulisi pohtia myös 2020-strategiaa, sillä nuorison integroiminen työmarkkinoille saadaan aikaiseksi myös vihreiden työpaikkojen avulla. Liettuassa on otettu käyttöön myönteisiä etuja niille yrityksille, jotka nimenomaan palkkaavat nuoria ensi kertaa työmarkkinoille tulevia palveluksensa. Miten kyllä niin mietintö rouva Rontsui? Kiitos puhemies. Johtavat työmuodot, varsinkin epätyypillisissä sopimuksissa, ovat, mutta se edellyttää kuitenkin, että työntekijöiden turvaa taataan. Parlamentin pitäisi kantaa tästä huolta. Meidän pitäisi tarjota joustoa, mutta myös turva kaikille työntekijöille. Tämän päätöslauselman hyväksyminen, puhemies, on perusta uudelle turvatasolle työsuhteissa. Tässä voidaan löytää työpaikka kehitysmahdollisuuksia sen myötä. Se onkin ensimmäisenä tavoitteena, että me saamme elvytystä myös Euroopan taloudessa. Minä toivon, että kaikki jäsenvaltiot voivat investoida enemmän tämän tyyppisiin tavoitteisiin myös ammattiuran kehittämiseksi. Jos me tarvitsemme uutta tietämystä, emmekä epävarmuutta työsuhteessa. Kiitos. Kiitoksia Rova Rutsoli. Ja sitten viimeinen mietintö, herra Fernandesin mietintö, herra Pinillo. Presidente. Puhemies. Tänä päivänä äänestys Fernandesin mietinnössä, jossa minä olin varjoesittelijänä ryhmässäni, on selvä merkki parlamentin suunnasta komissiolle – että saadaan täsmällinen direktiivi, joka liittyy biojätteitä. Tämä koskee ensinnäkin sitä, että saadaan pakollinen järjestelmä lajittelua varten. Tästä voi tulla myös varsinainen resurssi Euroopan unionille, niin että voidaan biokaasua tuottaa, uusiutuvaa energiaa, joka voi muuttua biometaaniksi tai sitä voidaan käyttää sähkötuotantoon Me odotamme nyt komissiolta tiedonantoa niin, että saamme täsmällisemmän säädösesityksen. Muiden kollegojen kanssa olemme lähettäneet kirjan Potocnitkin perusteluinen. Olen iloinen, että komissio voisi tätä harkita ja mahdollisimman nopeasti oman tekstinsä esittäisi. Kiitos. Senor Pinillo. Kiitoksia, herra Pinillo. Rouva Morkkulaitte. Kiitos puhemies. E, biojäte e, koskee e, erityisläheisesti kaikkia liettualaisia. Jätteen käsittelytilanne vaihtelee jäsenmaittain. Joissakin maissa kymmenen prosenttia jätteestä päätyy kaatopaikoille, toisaalla tilanne on erilainen – Ensinnäkin meidän pitäisi pyrkiä vähentämään jätteen määrää ja toisekseen meidän tulisi äh, tehdä eurooppalaisesta yhteiskunnasta kierrätysyhteiskunta, mitä, mitä tulee biojätteistä, kompostointikelpoisista jätteistä. Meidän tulisi äh, arvioida äh, olosuhteita maittain – ja pyrkiä välttämään aiheuttamasta enemmän haittaa kuin hyötyä. On tietysti tarpeen määritellä säännöt tarkasti, mitä biojätettä kompostointiin, kompostoihin voidaan kipata. Ja tässä tarvitaan asetus. Kiitoksen viimeisen sanan saa Rouva Roitovaa. Pane předsedo, velmi vám děkuji za možnost vysvětlit. Hyvä puhemies. Kiitoksia mahdollisuudesta saada esittää äänestysselitykseni biojätehuollosta, sitä koskevasta vihreästä kirjasta. Hyväksyn tämän puitteiston, mutta mielestäni ennen kuin lainsäädäntöehdotuksia luonnostellaan, komission tulisi tarkastella elintarviketurvallisuutta ja kehitysmaiden tilannetta huolellisemmin. Komission tulisi tutkia biojätteiden polttoainekäytön ympäristövaikutuksia. Olen myös huolissani myrkyllisistä jätteistä, joita varastoidaan alueellamme. Kovasti kiitoksia, Rovarot, ja nyt jatkamme kello 15.